CSR on nyt otettu mukaan Euroopan unionin toimintaan, niin sen toimielinten toimintaan nyt on äh, alku kyseessä. Gentlemen, the debate, the debate. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Nyt keskustelu tästä aiheesta on päättynyt ja tästä äänestetään huomenna kello 11.30. Siirrytään käsittelemään seuraavaa mietintöä, herra Ouski. Aiheena moottoriajoneuvojen äänitaso annan puheenvuoron edustaja Oiskille, joka on esittelijä. Kiitos, herra puhemies, hyvät kollegat. Tämä mietintö tähtää siihen, että voimme suojella kansalaisten terveyttä paremmin. Kansalaisia pitäisi suojella melun haitallisilta vaikutuksilta paremmin. Melu aiheuttaa paljon terveyshaittoja, joten perusteet terveyden suojelemiselle on olemassa. Komission ehdotus keskittyy ainoastaan moottorimeluun, rekkojen ja henkilöautojen moottorimeluun. Minä halusin lähteä liikkeelle vähän laajemmasta näkökulmasta. Olen nimittäin sitä mieltä, että lainsäädännön pitäisi keskittyä myös tienpinnan aiheuttamaan meluun renkaiden, aerodynamiikan ja muiden tekijöiden vaikut- meluvaikutuksiin. Kun laadin mietintöä, niin tässä nousi esille kolme kriittistä asiaa. Ensiksi merkintäjärjestelmä, toiseksi melutason pakollinen merkintäjärjestelmä ja avasjärjestelmä, joka on akustinen varoitusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on, on mitata melua sähköisesti ja lisätä jalankulkijoiden turvallisuutta. Ja sitten ehdotetaan melutason vähentämisohjelmaa kahdelle ajoneuvoluokalle. Kaksi ensimmäistä kohtaa ovat sellaisia, että niihin löytyy konsensus poliittisista ryhmistä. Liite kolme oli se osa, joka aiheutti erimielisyyksiä. Ja tässä Äh, minua äh, harmittaa se, että minun täytyy tässä yhteydessä nyt mainita vielä tämä äh, luonheittokampanja, joka kohdistui minun jopa henkilökohtaisesti. Ja tämä oli peräisin eräästä hollantilaisesta järjestöstä ja valitettavasti monet kollegani tukivat näitä minun kohdistuneita hyökkäyksiä. Ja minuun yritettiin lyödä autoteollisuuden lähettilään leimaa ja ihmiset tämän kunnianloukkauksen takana eivät mitenkään hillineet itseään, vaan jopa loivat keinotekoisia nettisivuja liittääkseen minun nimeni autoteollisuuteen. Mediakampanja on jo alkanut. Se on eh, alkanut elää ihan omaa elämäänsä ja se on heikentänyt asiallista keskustelua tästä mietinnöstä. Haluaisin kiittää Matias Krootea, joka teki selkeän julistuksen siitä, että minä en ollut mitenkään tässä osallisena autoteollisuuden hankkeisiin. Ja sitten liitteeseen kolme olen tehnyt todellisen kompromissiehdotuksen. Se vähentäisi melua, mutta samalla antaisi ajoneuvoteollisuudelle mahdollisuuden hallita tätä teknistä hankalaa haastetta. Me emme saa väheksyä melun vaikutusta ihmisten terveyteen, vaan meidän täytyy pitää kiinni tietysti myös ajoneuvoteollisuuden 15 miljoonasta työpaikasta Euroopassa, siis suoraan ja epäsuorasti. Meidän tulisi ennen kaikkea äänestää tarkistuksen 61 puolesta. Slovo panu komissaari panu. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle herra Tajani. Grazie. Kiitoksia puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet. Aluksi haluan kiittää esittelijää Utskia varjoesittelijöitä ja ympäristövaliokuntaa heidän tekemästään työstä. Todellinen haaste, joka tähän ehdotukseen liittyy, piilee siinä, että löydetään tasapaino kolmen asian välillä. Ympäristötoimien, kansainvälisen kilpailukyvyn ja teollisuuden etujen välillä. Ymmärrän, että Nämä asiat ovat johtaneet vaikeisiin keskusteluihin parlamentin valiokunnassa. Mitä tulee tekstin pääasioihin, sallikaa minun ottaa niistä joitakin esiin. Sanoin, että tähän liittyy kolme tärkeää tavoitetta. Ensinnäkin, että sisämarkkinat toimivat täysin ja toiseksi, että ympäristönormeja täysin kunnioitetaan ja kolmanneksi se, että otetaan huomioon täysimääräisesti taloudelliset toimijat. Emme voi jättää näitä asioita huomiota tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Meidän täytyy muistaa, mikä on ehdotuksen tausta. Yli 20 prosenttia EUn kansalaisista joutuu kärsimään asiantuntijoiden mukaan liian korkeasta melutasosta. Vuonna 2008 WHO totesi, että melu aiheuttaa stressiä, unettomuutta ja sydän- ja verisuonitauteja. Tarvitaan toimia tieinfrastruktuurin liittyen, liikennesääntöihin, poliisin valvontaan ja esimerkiksi autojen piirteisiin. Teknisten normien valvonta on todella kaiken keskiössä. Vuodesta 70 lähtien olemme laatineet sääntöjä tähän liittyen ja melutaso tasoja on viimeksi muutettu vuonna 1995. Ja vaikka näitä melutasoja on vähennetty, niin tämä ei ole johtanut kuitenkaan melun vähenemisen halutulla tavalla. Komissio onkin ehdottanut, että hyväksyttäisiin uudenlainen arviointimetodi, joka on kansainvälisesti YKssa hyväksytty. Ja tässä olisi mukana myös komission ja jäsenvaltioiden edustajia. Tämä ryhmä tekisi töitä kolmen vuoden ajan liittyen ajoneuvojen tyyppihyväksyntään. hyväksyntään. Ja tässä toimittaisiin kahdessa vaiheessa. Ensinnäkin kahden vuoden aikana katsotaan, miten arviointimenetelmä toimii. Ja toisessa intensiivisemmässä vaiheessa, jossa vaaditaan tarkempia muutoksia ajoneuvoihin, vaatii viisi seitsemän vuotta. Vaaditaan neljän desibelin melutason alennusta kevyisiin ajoneuvoihin ja kolmen desibelin alennusta muihin ajoneuvoihin. Ja vaikutusten arvioinnin mukaan tämä tuo mukanaan 20 kertaa enemmän hyötyä yhteiskunnalle kuin mitä se tuo kustannuksia teollisuudelle. Ja kiitän teitä huomiostanne ja odotan parlamentin tukea tälle ehdotukselle. One minute, madam. Kiitos. Ja sitten minuutin ajan Rouva Ferhajen. President, ich spreche... Kiitos arvoisa puhemies. Puhun Anja Weisgeberin puolesta. Hän oli esittelijä tai varjoesittelijä kuluttajansuojavaliokunnassa. valiokunnassa. Tämä ajoneuvomelu on tärkeä asia kansanterveydellisestä näkökulmasta ja täytyy myös pitää kiinni sähköajoneuvojen turvallisuudesta ja asianmukaisesta informaatiosta ostopäätöstä tehtäessä. Sähköautojen riskit ovat todellisia, jos ajatellaan sokeita, nuoria tai lapsia, jalankulkijoita ja muita erikoisryhmiä. Avasjärjestelmä on hyvä ja sen pitäisi selvittää miten tarkkaan, miten nämä varoitusjärjestelmät toimivat, akustinen varoitusjärjestelmä, siis minkälaiset, minkälaiset äänimerkit siihen otetaan. Asetuksen tähtäimessä on, että, että akustisesti voitaisiin varoittaa vaarasta. Tärkeää on, että kuluttajalle tarjotaan avointa tietoa ja on hyvä, että merkintäjärjestelmä on saanut kannatusta, että ostopäätöstä tehtäessä kuluttaja saisi tiedon um, halutun ajoneuvon melutasosta. Kiitos. Sitten kolme minuuttia, herra eh, Bargno. Puhemies, komissaari, kollegat, eh, esittelijänä eh, liikenne- ja turismivaliokunnassa minä haluaisin tuoda esille sen, että WHOn lukujen mukaan 2 prosenttia sydänkohtauksista johtuu siitä, että liikenteen ääni on yli 60 desibeliä. Rautatieliikenteen ja liikenteen äänitaso johtaa 50 000 sydänkohtauksia vuodessa ja satoja tuhansia sairastuu. 1996 vuoden taliperäisen nämä aikaisemmat rajat ja me, olisimme halu- me haluamme tuoda lisää tähän komission ehdotukseen siihen, että tämä lähestymistapa on kokonaisvaltainen siten, että hybridi- ja sähköautojen tuottama ääni on minimitasolla. Minä nostin esille sen, että meidän tulee peräänkuuluttaa realistisia ja toteutumiskelpoisia tavoitteita. Siksi Tranvaliokunnan ehdotus tuo esille uusia rajoja pidemmällä aikavälillä. Me haluamme myös vähentää desibelitasoa neljällä desibelillä kaksi desibeliä kuusi vuotta eteenpäin ja tämä koskisi kaikkia markkinoille tuotuja ajoneuvoja ja tämä on valiokunnassa äänestetty kompromissi EVVn kanssa. Minä uskon, että tämä kompromissi on myös Merkesin mukaan ottama siten, että tarkistus on tehty koen ja sitten kanssa, Alden kanssa. Tällä hetkellä mielestäni on erittäin tärkeää, otan huomioon vaikeat aikakaudet neuvovalmistukselle, niin ottaa mukaan riittävät aikarajat äh, ja riittävä väljyyttä näihin aikarajoihin. Ähm, tekniset edistykset liittyen äänten vähenemiseen äh, tulee tapahtua rakentavalla, pragmaattisella tavalla siten, ettei äh, tätä tärkeän teollisuuden alan taloudellista hyvinvointia laiminlyödä. Ja Merkesin tarkistus on hyvä kompromissiehdotus, sillä se on joustavampi kuin nämä rajarvot, joita komissio on ehdottanut. Tämä asetusehdotus on sellainen, että sen tulisi auttaa teollisuutta saavuttamaan toteutuskelpoiset realistiset tavoitteet kohtuullisissa aikarajoissa ja tutkimuksen tulee toimia yhteistyössä vähäkuluttavien autojen kanssa. Tässä puhemies, komissaari, hyvät kollegat, se minkä minä halusin sanoa valiokuntani nimessä. Kiitos, herra Barnio. Ja sitten kaksi minuuttia, herra Tatarella. Kiitos, puhemies. Hyvät kollegat, tämä lainsäädäntö paketti pitää epäilemättä hyväksyä. Me olemme kaikki tavoitteista yhtä mieltä. Erot ovat siinä, miten ja missä tahdissa ja mitä teknologiaa käyttämällä tähän päästään. Tässä muistutettiin WHOsta. Se on jo kauan peräänkuuluttanut meitä toimia tässä asiassa, koska erityisesti suurissa kaupungeissa melu todella vaikuttaa kansalaisten terveyteen. Meidän pitää nyt siis lähteä suojelemaan kansalaisten terveyttä ja parantamaan heidän mm, elintasoaan ja meidän pitää vähentää desibelitasoa, joka todella aiheuttaa stressiä ja sairauksia. Mutta samanaikaisesti emme saa kuitenkaan tukahduttaa autoteollisuutta. Erityisesti tällä hetkellä, kun autoteollisuus on todella vaikeuksissa. Melua syntyy myös muusta kuin autoista, esimerkiksi infrastruktuurista. Emme voi kaataa kaikkea autoteollisuuden niskaan. Ja sanon tämän erityisesti sosialistikollegoille, vasemmistokollegoille, jotka tietysti kiinnittävät huomiota työllisyysongelmiin. Jos autoteollisuus kaatuu, se vähentää autojen myyntiä, mutta myös työllisyyttä Euroopassa ja siksi meidän pitää olla todella tarkkoina. Ja lainsäädännön sisältö on hyvin tekninen, se ehkä kiinnosta kaikkia, mutta Tarkistukset 51 ja 61 ovat kaiken ytimessä. Muistuttaisin, että 51 tarkistus meni läpi ainoastaan yhden äänen enemmistöllä. Ja on hyvin epärealistista lähteä toimimaan sen mukaisesti. Toivottavasti 51 korvataan tarkistuksella 61. Madame Merki. Kiitos ja sitten Rova Merkis, kaksi minuuttia. Dank u wel, voorzitter, commissaris. Het blijkt maar weer, elke stem telt. En zo zal het ook... Puhemies, komissaari, kaikki äänet lasketaan. Näinhän on aina Euroopan unionissa. Ääni on eräs suurista ongelmista, mitä tulee ihmisten terveyteen. Näin olemme nähneet 50 000 sydänkohtausta. Voidaan suoraan sanoa johtuvan äänimelusta, äänisaasteesta. Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat vähävaraisia ja he elävät äh, suurten teiden varrella, suurissa kaupungeissa, moottoriteiden varrella. Nämä ovat kaikkein alttiimmat ihmiset. Ja meidän on kysyttävä itseltämme, mikä on paras tapa eteenpäin. Kuinka tämä ongelma voidaan ratkaista taistelulla näitä ongelmia vastaan paljon äänivalleja on rakennettu ympäri Euroopan kiitosrakennerahastojen joissain valtioissa ollaan nähty valtaisia äänivalleja rakennettavan, mutta on helpompi puuttua näiden tämän äänen syntyperään eli autoihin. 60 euroa per auto. Tämä ei ole kovinkaan kallista. 750 euroa per suurempi kuorma niin näillä saadaan jo suuria euroja aikaiseksi. Euroopan unionissa puhutaan aina työpaikan luomisesta innovaatiosta. Meidän on todella osoitettava, että me pystymme toimimaan pelkän, pelkän sanojen lisäksi. Kenties komissaari voisi puhua tästä vaikutusten arvioinnissa sanotaan hyvin selkeästi, että ette oleta, että työpaikkoja menetetään. Odotatte, että työpaikkoja luodaan. Voisitteko antaa hieman enemmän tietoa Mikäli tämä tehdään hyvin, me voimme vähentää kuluja, luoda hyvinvointia ympäri Euroopan kaikille arvolaisille. Just now for two minutes, Mr. Kramer. Kiitos ja sitten kaksi minuuttia, herra Kramer. Kiitos herra puhemies. Arvoisa komission edustaja, tästä lainsäädännöstä on keskusteltu jo pitkään. Syy tähän ja ihme, että kukaan muu ei ole ottanut tätä esille, johtuu komission huonosta ehdotuksesta. Komissio on esittänyt huonon lainsäädäntöehdotustekstin, joka ei täytä edes komission omia vaatimuksia. <clears throat> Asetuksen keskiössä keskiössä on liite kolme, joka perustuu vanhaan ajoneuvoluokitusjärjestelmään 80-luvulta. Ja komissio on sitoutunut oikaisemaan tämän liitteen, mutta se ei ole siihen pystynyt. Se, että <clears throat> ajoneuvot voidaan luokitella, ja määritellä niiden ajoneuvomelutasot ja kaikki muut. Siihen tarvitaan fyysikoita ja asiantuntijoita vaikka kuinka paljon. No, Euroopan parlamentti aina peräänkuuluttaa logiikkaa. On ihan järjetöntä, että voitaisiin samaa melutasoa vaatia raskaalta ajoneuvolta kuin kevyiltä tai sähkö- ja sähköhybridiautolta. Ja että tässä nyt <clears throat> sitten kiellettäisiin jotkut ajoneuvot, koska ne ovat liian, liian hiljaisia. Ja, tai sitten li, jopa, voisiko näinkin olla, ei ole mitään eroa siitä, että polttomoottoriajoneuvo äh, päästää melua 66 desibeliä, jos joku toinen toisenlaisella moottorilla varustettu ajoneuvo äh, aiheuttaa toisenlaisen melutason. Entäs sitten urheiluautojen erityis ehdot. No, urheiluautot muodostavat alle prosentin ajoneuvokannasta, niin, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Siihen ei pitäisi keskittyä lainkaan. Ja valitettavasti ei ole onnistuttu saavuttamaan kompromissia asetusehdotuksen keskeisestä osasta, mutta toivon nyt todella, että huomenna päästään äh, järkevään lopputulokseen ja tässä vetoan erityisesti tarkistukseen 62, joka on oleellinen, koska vain mikäli me saamme aikaan enemmistön kannan, niin saamme asiat nopeasti eteenpäin. Kiitos sitten Rova Hassi, kaksi ja puoli minuuttia. Hyvät kollegat,

melua vähennettäisiin, mutta kuten kaikki asetukset tästä talosta, se tuo lisää byrokratiaa. Oikeat, oikeat hinnat palvelulle voisi olla oikea ratkaisu, kuinka paljon tämä tulee maksamaan, ottaen huomioon jäsenvaltioiden taloudellisen talan, Olisi ihme, että tämä valtaisa taakka saataisiin viety läpi. Kyseessä on asetus. Se sitoo kaikkia jäsenvaltioita demokraattisesti valitut kansalliset parlamentit eivät voi valita, tottelevatko vai etkö. Äänimelun kontrolloiminen voisi olla kenties sellainen asia, jonka David Cameron halusi neuvotella uudestaan, kuten muitakin asioita, jotka on luovutettu Euroopan unionin käsiin, mutta hänen joutuu, hän joutuu edelleen tottelemaan Brysselin herroja. Kiitos. Ja sitten kaksi minuuttia, Rova Wills. Kiitos. Kiitos. YK on terveysjärjestö on tutkinut melun vaikutuksia ihmisten terveyteen. Ja tulos on se, että ilman saasteen jälkeen melusaaste vaikuttaa kaikkein eniten. Lähes 210 miljoonaa ihmistä joutuu kärsimään EU-ssa yli 55 desibelin melusta, osittain myös yöaikaan. Tämä johtaa unettomuuteen, oppimisvaikeuksiin lasten keskuudessa ja esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin, eikä melutasoja voi aliarvioida, mutta jo pienikin melun vähentäminen voi tuoda suuria vaikutuksia mukanaan. Melutasoihin ei ole puututtu vuoden tai 90-luvun jälkeen. Ja nyt olen tyytyväinen siihen, että komissio haluaa näihin puuttua. Meidän pitäisi kiinni oikeanlaisista raja-arvoista ja ne ovat sellaisia, että tällä hetkelläkin jo jotkin mm, ajoneuvoluokat täyttävät nämä raja-arvot, vaikka, tai tästä huolimatta odotamme että vasta seitsemän vuoden kuluttua myös muut ajoneuvoluokat pystyvät täyttämään nämä. Ja tähän, tässä taustalla ovat lombarit. Usein tutkimukset eivät ole vakavasti otet, otettavia. Miksi melutason vähentämisen hyödylliset puolet, esimerkiksi terveyteen, ovat jääneet huomiotta? Monista asioista on puhuttu kymmeniä vuosia. Nyt tarvitaan parlamentin toimia. Aiheuttajien pitää myös kantaa osa kustannuksista ja tehdä autoista entistä hiljaisempia. Messi. Kiitos sitten herra Sosa Wagner seuraavaksi. Kiitos puhemies. Koko sen ajan, kun olen ollut Euroopan parlamentissa, olen käynyt ristiretkeä moottoriajoneuvojen melua vastaan. Tällainen haitta on aivan turhaa. Se ainoastaan aiheuttaa harmia kansalaisille, jotka joutuvat siitä kärsimään. Insinöörien mukaan melusta voidaan päästä eroon oikein keinoin. Nyt tarvitaan oikeanlaisia lainsäädäntötoimia. Lainsäädäntö on ollut hyvin hajanaista. Kiitos ja kaksi minuuttia, herra Seber. Kiitos arvoisa puhemies. Varmasti kaikki olemme yksimielisiä siitä, että melu on terveyshaitta ja myös ympäristöhaitta. Tutkimuksia aiheesta on tehty paljon ja on todettu, että, että liikenteen aiheuttava melu lyhentää eurooppalaisten elinikää vuosilla, joka koko ajan. Ja eri perusteet ovat selvät ja meille oli tärkeää, että näemme asian kokonaisuutena ja luomme kokonaisuusstrategian, joka on laaja pohjainen, että me ainoastaan kiinnitä huomiotamme moottorin aiheuttamaan meluun, vaan myös tienpinnan, renkaiden ja aerodynamiikan aiheuttamaan meluun. Täytyy katsoa kaikkia melun lähteitä. Meidän täytyy myös muistaa se, että kun nyt puhutaan tästä asetuksesta, että jokainen yksittäinen ajoneuvo joutuu täyttämään nämä määräykset. Ei tätä ei voida verrata CO2-päästöihin liittyvään asetukseen, jossa tarkastellaan koko ajoneuvokantaa kokonaisuutena. Kun äh, vaaditaan tiettyä mellutasoa, niin sitten pitää tietysti tehdä eri luokituksia kevyiden ja keskisuurten ja raskaiden ajoneuvon välillä. Äh, komission äh, ehdotuksessa meitä häiritsee juuri tämä vanhentunut luokittelu liitteissä kolme. Tämä oli todella suuri ongelma ja sen takia lainsäädäntöehdotusprosessi on kestänyt näin pitkään. Tarkistuksellamme 61 olemme pyrkineet nyt saamaan aikaan hyvän luokittelun ja ehdottamaan realistisia raja-arvoja. Ja tärkeää on myös, ja lienee myös kiistatonta, että sähkö- ja sähköhybridiautojen kohdalla täytyy määritellä uudet tai omat luokat ja sitten ottaa huomioon myös vammaisten ja muiden asema. Kiitos sitten Van Grotte seuraavaksi puhemies. Meillä on nyt komission ehdotus, ei terveys- tai ympäristökomissaarilta, vaan teollisuuskomissaarilta. En kuuntelen keskustelua ja tässä puhutaan autoteollisuuden alasajosta. Ja kyllä tämä hieman minua ihmetyttää. Kompromissi on varsin hyvä. Nyt olemme ensimmäisessä käsittelyssä eikä tämä pitkittynyt aikataulu liittynyt siihen, että me olisimme olleet hitaita, vaan tässä todella on ollut viivästyksiä äh, eri asioiden suhteen. Jokaisella on vain yksi terveys ja sitä meidän pitää kunnioittaa me emme saa kuitenkaan huolehtia kaikesta. Esimerkiksi tien päällysteistä ovat vastuussa kunnat. Ja meidän pitäisi pitää näppimme erosta tästä ja toimia ainoastaan asteittain omien toimivaltuuksiemme mukaisesti. Ja ympäristövaliokunnassa teimme uskoakseni hyvän valinnan. Nyt, hyvät kollegat, olemme neuvotteluiden alkuvaiheessa. Usein puhutaan siitä, että tehdään paljon päätöksiä ensimmäisessä käsittelyssä. No, ympäristönäkökulmasta 60-70 prosenttia ollaan päättämässä ensimmäisessä käsittelyssä, mutta täytyy pohtia, pitäisikö meidän ottaa näin tärkeissä kysymyksissä, jotka vaikuttavat teollisuuteen, ympäristöön ja monen muuhun kysymykseen, eikö meidän kannattaisi käyttää jopa enemmän aikaa ja mennä toiseen käsittelyyn jotta myös parlamentin ulkopuolella voidaan muodostaa näkemys tästä asiasta. Tässä on toimittu nyt kuitenkin suhteellisen pikaisesti. Se on valitettavaa. Enkä tässä palaisi nyt kyllä komission ehdotukseen. Ja sitten yksi minuutti, herra Mander. <clears throat> Kiitos, puhemies. Arvon komissaari. Liikenneautot, se, ne ovat ennen tuoneet vaurautta ja työpaikkoja, mutta ne ovat myös muassaan saasteita ja siitä on kyse tänään. Saasteita tulee vähentää ja se onnistuu vain, jos työskentelemme yhdessä teollisuuden alan kanssa. Meidän on varmistuttava siitä, että me teemme tämän yhteistyössä. Hallitukset eivät voi ottaa kontolen kaikkia kuluja, veronmaksajien rahoilla rakennetaan äänivalleja ja tehdään muita asioita, mutta myös teollisuuden on oltava mukava tässä, mukana tässä. Teollisuuden tulee täyttää vaatimukset. Kompromissi, joka saavutettiin ennivaliokunnassa, on hyvä tie eteenpäin ja minä toivon, että sama menetelmä käytetään ympäri Euroopan. Ja Kramerin kanssa olemme tehneet tarkistuksen, jotta tämän aiheen saisimme hyvin esille. Me haluaisimme myös parempaa kilpailukykyä. Me haluaisimme, että eurooppalainen autoteollisuus saa kilpailuedun ja meidän täytyy keskittyä tähän. Just now for two... Kiitos. Ja kaksi minuuttia, herra Eichhout. Kiitos, arvoisa puhemies. Tämä on nyt ihan tällainen peruskeskustelu. Me määrittelemme aiheen, melusaaste ja sitten katsotaan, mitä sille voidaan tehdä. Eurooppa haluaa reagoida, haluamme kohdella kaikkia toimijoita reilusti, ennen kaikkea eurooppalaista autoteollisuutta. Ja sitten aina äh, konservatiivit sanovat, että nyt ei voida tällaisia uusia vaatimuksia autoteollisuudelle esittää, ajot ovat huonot. No sitten vaaditaan, että asioita pitää viedä eteenpäin hitaasti. Sitten sanotaan, että ei veromaksajien rahoja voi käyttää tällaisiin äänivalleihin ja muuta, mutta entäs kansanterveys? Kyllähän terveyteen on aina syytä käyttää rahaa. Entäs innovaatiot? Toimiala voisi tehdä innovaatioita. Tämän olemme täysin unohtaneet. Me puhumme nyt komission asetusehdotuksesta, joka vaikuttaa varsin kunnianhimoiselta. No näin saattaa ollakin, mutta ei tämä nyt varmaankaan johda autoteollisuuden romahdukseen. Mistä nämä Öö, näkemykset nyt oikein kumpuavat. Tämä on täyttä roskaa. Täyt- aivan naurettavaa, että nyt sanottaisiin, että tällaiset vaatimukset romuttaisivat eurooppalaisen autoteollisuuden. Nämä ovat konkreettisia ehdotuksia, jotka parantaisivat kansanterveyttä ja myös autovalmistajat voisivat hyötyä näistä uusista vaatimuksista. Kaikki osallistujat, asianosaiset voivat hyötyä. Tarkistus 61 vesittää tämän mietinnön, se pitäisi hylätä. Meidän tulee nyt lopettaa nämä puheet siitä, että tämä autoteollisuuden jotenkin hajottaisi. Se on täyttä potaskaa. Se elää oikein hyvin. Meidän tulisi kiinnittää huomiota myös innovaatioihin. Kiitos ja sitten Rova Grostet, kaksi minuuttia. Merci beaucoup. Kiitos paljon, puhemies. On selkeää, että tässä ollaan löytämässä tasapainoa jo sen, niiden arvojen välillä, jotka kunnioittavat kansalaisten terveyttä ja sitten autoteollisuuden hyvinvoinnin välille liite kolme. Eli tässä nämä merkissin ehdotukset, jotka eivät mielestäni täsmää teknistä tai tieteellistä logiikkaa. Kun puhutaan hiljaisesta moottorista, tulee ottaa huomioon auton liikkuminen, osuminen maahan, tien koostumus ja renkaiden kunto. Tämä ei vie autotollisuutta loppuunsa, mutta mielestäni olisi hyvä, että kysytään valmistajilta, että he etapilta etenevät tämän asian suhteen. Ja ei ole hyvä, että me kuristamme heidät pyytäen, että he vastaavat tiettyjä raja-arvoja, jotka eivät vastaa mitään teknisiä arvoja. Mitä tulee renkaisiin, olisi tärkeää, ettei kokeita tehdä uusilla renkailla, vaan näitä testejä tulisi tehdä oikeilla, oikeissa olosuhteissa, oikeanlaisilla kulutetuilla renkailla – me vastustamme tarkistusta 68 ja 51, sillä meidän mielestämme tämä menee aivan liian pitkälle. Minä uskon, että on erittäin tärkeää tässä asiassa, että meidän ö, missio äänestäjiä kohtaan on se, että löydämme oikean tasapainon kansallisten terveyden ja yritysten kilpailukyvyn välillä. Just now for... Kiitos. Ja sitten herra Pirillo, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Melusaaste ja sen vaikutukset kansanterveyteen ovat asioita, ei saa arvioida. Ja komission asetusehdotus puuttuu nyt melutason alentamiseen. Tässä pitää ottaa huomioon ne taloudelliset rasiteet, joita autoteollisuudelle koituu, kun se mukautuu uuteen, tila, uuteen tilanteeseen. Samoin pitää ottaa työllisyystilanne ja kriisi huomioon. Kolmosliitteen tavoitteet eivät teknologian eivätkä aikataulun osalta vaikuta realistisilta, vaan, vaan tässä ollaan menemässä ylisääntelyn suuntaan. Kannan kuitenkin avas varoitusjärjestelmää, jolla voidaan suojella esimerkiksi lapsia ja sokeita, esimerkiksi sähköautojen yhteydessä. Kiitos. Ja sitten Rova Savisaar, yksi minuutti. Kiitos, arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Melutason alentaminen on saanut osakseen paljon huomiota kevyiden ja keskisuurten ajoneuvojen ja raskaiden ajoneuvojen näkökulmasta. Raskaiden ajoneuvojen kohdalla suurin ongelma on tämä luokittelu. Komissio käyttää kahta luokittelulaitosta. Se ei riitä. Meidän täytyy ottaa huomioon myös, mitä raskaat ajoneuvot kuljettavat ja mihin ne ovat matkalla. Meidän täytyy koordinoida luokittelua kuljetusyhtiöiden kanssa jotta saadaan raskaille ajoneuvoille kolme luokkaa jo moottorikoon mukaan 180, 150 ja 250, jotta voidaan pitää huolta sujuvasta rekkaliikenteestä. Ja sama kolmiosainen luokittelu tulisi ottaa käyttöön suurten linja-autojen kohdalla. Ja sitten kysymys kuuluu myös täytäntöönpanosta ja melutasoista. Tuottajien pitää pystyä noudattamaan näitä asetettavia sääntöjä määräaikaan mennessä. Täytyy pitää huolta siitä, että ne ovat toteuttamiskelpoisia ja meidän tulee pitää huolta siitä, että kuljetussektori on edelleen elinkelpoinen. Kiitos. Sitten Rova Morkuneite Miku Leniene, puolitoista minuuttia. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, šis paros metas tinkamas. Kiitos puhemies. Uskon, että tämän aikaan päivästä on hyvä puhua äänitasosta. Mikäli olisi vähemmän ääntänyt, niin kaikki nukkuisivat. Haluaisin nostaa esille kaksi asiaa tästä asiakirjasta. Ensimmäinen liittyy MOT-testiin, jota tehdään jäsenvaltioissa. EU-tasolla äänitestit on säännelty jo jonkin aikaa on olemassa tyyppihyväksyntää tietokanta, jossa on listattu äänitasot. Joissain jäsenvaltioissa tätä tietoa ei käytetä MOT-testeissä. Ja tässä käytän eri mittauksia, jotka eivät ole järkeviä. Tämä tekee sen että näitä autoja on vielä teillämme ja niistä koitava melu on meille epäterveellistä käytettyjen autojen suhteen. Pitäisi ottaa huomioon kulkuneuvojen ikä, mutta poikkeuksia ei kuitenkaan pitäisi olla, mitä tulee äänitasoon, jonka EU määrittelee. Lisäksi tämän asiakirjan päätavoite on hieman ongelmallinen se, että vähennetään kulkuneuvojen ääntä. Tämä on sanottu enemmän kuin kerran ja minä olen sitä mieltä, että sähköajoneuvojen äänettömyys on haitaksi näkövammaisille ja on tärkeää, että näissä kulkuneuvoissa on selkeästi tunnistettavat akustiset järjestelmät. Kiitos herra puhemies. Melu on todella merkittävä terveysongelma. On tärkeää alentaa melupäästöjä. Näitä on kuitenkin muitakin keinoja kuin nämä, jotka tässä on nyt ehdotettu. Myös muut lähteet ovat mahdollisia, mutta niissä on vaikeampi rajoittaa melua. Esimerkiksi asuntoja pitäisi rakentaa paremmin siten, että ne melusta ei kärsittäisi. Ajoneuvoteollisuus on huonossa jamassa Euroopassa. Sillä on paljon suuria haasteita. Autojen täytyy myös vähentää hiilidioksidia ja muita päästöjä. Tiedämme myös, että suunnittelujanne on hyvin pitkä autoteollisuudessa. Äh, Se pätee erityisesti raskaisiin ajoneuvoihin, mutta myös henkilöautoihin. Sen takia täytyy antaa paljon siirtymäaikaa ja, eh, ja on hyvä, että nämä säädökset juuri sisältävät kunnolliset siirtymäajat. Kiitos. Ja sitten yksi minuutti Perello Rodriguez. Kiitos puhemies. Kun äänestämme tästä mietinnöstä, meidän pitää tunnustaa, se, että melu, saaste, politiikka on vielä kesken. Olen olen ollut mukana äh, lentokoneisiin ja äh, ilmailuun liittyvien melukysymysten kanssa. Niistä on todella suurta haittaa. Meidän pitää päästä eteenpäin ja tässä mielessä komissio tekee hyvän ehdotuksen kolmosliitteen osalta. Se on kunnianhimoinen ja se on hyvä lähtökohta, jotta voidaan päästä parlamentin ja neuvoston väliseen sopuun. Tämä on hyvin vaikea aihe. Meidän pitää katsoa, vaikuttaako tämä työpaikkoihin. Me puhumme tässä nyt siis melusta. For one minute. Kiitos. Ja sitten Rova van Brept, yksi minuutti. Collega's, het overgrote deel <clears throat> van de bevolking in Europa woont vandaag al in de steden. En als... Mm, valtaosa eurooppalaisista asuu kaupungissa ja tämä kaupungissa asuvien määrä tulee nousemaan, mutta kun puhutaan tilankäytöstä, puhutaan ympäristöstä, ja se, mitä tulee tehdä, on se, että puututaan erittäin kiireisiin ongelmiin kaupungissamme. Ja tämä äänisaaste on juuri tällainen aihe. Antwerpen, joka on minun kotikaupunkini, tuore tutkimus osoittaa, että puolet kansalaisista ovat erittäin huolissaan äänisaasteesta ja äänisaaste haittaa heitä. Ja he sanovat, että sillä on vaikutus heidän hyvinvointiin. Meidän pitää kantaa vastuumme tässä tilanteessa. Me tiedämme, että autoteollisuudessa on ongelmia. Meidän, me emme voi pilotua tosiasioiden taakse. Mm, on myös totta, että asfaltteja pitää uusia, meidän pitää rakentaa uusia äänivalleja, meidän pitää tehdä monia asioita, meidän pitää kantaa vastuumme, mutta jotta me voimme toimia näin, meidän pitää tukea täysin Envi-ehdotusta ja Siinä puolestaan taisteltu ja sitä pitää tukea. Ja herra Liberatsi, yksi minuutti. Kiitos. Hyvä puhemies, arvoisa komission edustaja. Olen kiinnostuneesti kuunnellut äh, tätä käytyä keskustelua ja minusta tämä on aika vaatimaton ehdotus. Muistakaamme, että autot voivat äh, päästää melua yli 80 desibeliä. Se on paljon ja sen alentaminen näin vähäisessä määrin ei todellakaan uhkaa ajoneuvoteollisuutta. Me käytämme rahaa myös meluaitoihin ja olisi on hyvä, että komissio aikoo myös rahdin kuljetuksiin kiinnittää huomiota ja rautateihin. Ja sitten esittelijä on liitteessä kolme tuonut esille ehdotuksen ajoneuvojen melutason vähentämiseksi. Tämä komission alkuperäinen ehdotus liitteessä kolme oli mielestäni kuitenkin parempi, koska se pitäisi kiinni autoteollisuuden kilpailukyvystä. Tällöin kannustettaisiin autoteollisuutta tuottamaan parempia autoja ja suojamaan kansanterveyttä. Kiitos. No niin, nyt alkaa Catch the Eye-menettely. Rouva Pacescu, yksi minuutti. Transportul Kiitos, puhemies. Liikenne on eräs suurimmista ähm, melusaasteen aiheuttajista ja kaikki terveelliset haitat lisääntyvät, mikäli altistuu suurille äänimäärille. Mielestäni tämä mietintö on askel oikeaan suuntaan, jotta voidaan taistella haitallisia vaikutuksia vastaan, jotka sitten aiheuttaa. Minun maani Romania on kiinnostunut näistä muutoksista, sillä Dacia, joka on Renan omistama autoyritys, on siitä on tullut suuri eurooppalainen autovalmistaja viime vuosien aikana. Minä silti uskon, ettei Mielusaasteen vähentämisen tulisi koskea ainoastaan ajoneuvoja, sillä teidän laadulla on myös erittäin paljon tekemistä melusaasteen kanssa. Ja mielestäni kuluttajien tulee saada läpinäkyviä ja selkeitä tietoja liittyen ajoneuvojen äänitason, jotta he voivat tehdä hyviä ostopäätöksiä. Paska. Ja viimeisenä herra Paska, olkaa hyvä. Kiitos. Herra puhemies, Ympäristöasiantuntijoiden mukaan kaupunkien melutaso on kestämättömän korkea. Suurin osa väestöstä asuu kaupungeissa ja sen takia on tärkeää, että määritellään melulle raja-arvot. Jos ajatellaan ajoneuvojen uutta tuotantoteknologiaa ja uusia tuotantomalleja, sähköautoja siis, ne aiheuttavat vaikeuk- hankaluuksia esimerkiksi sokeille ja lapsille ja tällainen akustinen varoitusjärjestelmä on hyvä väline ja se on osoittautunut hyväksi välineeksi esimerkiksi tasoristeyksissä rautateillä. Siksi tämä tarkistus 66 täytyy ottaa vakavasti. Asetuksen tulisi edistää näkövammaisten ja sokeiden turvallisuutta liikenteessä. Akustinen varoitusjärjestelmä kaikissa ajoneuvoissa voisi ennaltaehkäistä onnettomuuksia. Kiitos ja sitten johtopäätökset keskustelusta vetää komission jäsen Tajani. Kiitos puhemies. Juuri eilen illalla korostin, kuinka tärkeää komissiolle ja minulle liikennepolitiikasta vastaavana komissaarina on se, että unionimme teollisuus saatetaan nyt uuteen nousuun. Tämä on selkeä valinta, jonka haluan tehdä. Uskon, että teollisuuspolitiikan pitää jotain uudenlaiseen, erilaiseen teollisen verkostoon, joka on erilainen kuin 80-90-luvulla. Sen pitää olla korkealaatuinen ja sen pitää toimia vihreän talouden keskiössä ja olla tärkeänä osana torjumassa ilmastonmuutosta. Tarvitaan tasapainoista politiikkaa, jossa terveysnäkökohdat, ympäristönäkökohdat ja teollisuusnäkökohdat voivat toimia yhdessä ja pyrkiä samoihin tavoitteisiin kansalaisten etujen mukaisesti. Haluan vakuuttaa Grostetin ja Tatarellan siitä, että oma ehdotukseni ei ole teollisuuden vastainen, ei erityisesti autoteollisuuden vastainen. Tällaisella hetkellä autoteollisuus on Euroopan teollisuudessa merkittävässä roolissa. Haluamme kuitenkin autoista vähemmän saastuttavia, ei ainoastaan hiilidioksidipäästöjen osalta, vaan myös melupäästöjen osalta. Ja komission ehdotuksessa pyritään tasapainottamaan todella kaikki nämä eri näkökohdat keskenään – eikä tämä ehdotus ole mitenkään liioiteltu tai liian äärimmäinen, vaan se pyrkii todella ottamaan huomioon modernin ja kilpailukykyisen teollisuuden edut ja samalla kansalaisten edut, ympäristö- ja terveysnäkökulmat. Uskon, että voimme jatkaa työtä tähän suuntaan. Kyllä minä olen valmis käymään läpi sellaisia tarkistuksia, jotka parantavat komission tekstiä, äh, mitä tulee sähköautoihin tai aikatauluun. Kyllä me olemme, äh, kuten olen jo sanonut, valmiita tekemään yhteistyötä, jotta tulevasta asetuksesta tulisi entistä parempi. Monet niistä asioista, joita tässä peräänkultamme joidenkin ajoneuvojen osalta, ovat jo voimassa. Ne ovat jo ehdottamamme lainsäädännön mukaisia. Aikataulu on varsin pitkä ja toinen vaihe on hankalampi, mutta uskon, että aika on kylliksi, jotta teollisuus voi vastata tähän haasteeseen. Työllisyysnäkökulmasta en kuitenkaan usko, että asetuksesta voi olla haittaa. Päinvastoin uskon, että pitkällä aikavälillä vihreät autot tekevät autoteollisuudesta entistä kilpailukykyisemmän. Ja siksi uskon, että tämä asetusehdotus on tasapainoinen, mutta vahvistan vielä sen, että olen valmis tekemään nyt ja tulevina kuukausina yhteistyötä siihen asti, että neuvosto tämän hyväksyy, jotta todella saadaan aikaan tasapainoinen teksti, joka ajaa kansalaistemme etuja. Me uskomme teollisuuteen ja markkinoihin, mutta loppujen lopuksi tärkeintä on se, että teemme sosiaalista politiikkaa ja pyrimme siihen, että kansalaisten elinolosuhteet ovat entistä paremmat. Jotkut parlamentin jäsenet sanoivat, että neuvoston komission teksti on jopa liian kunnianhimoinen. Tässä iltana kuulin kehuja tästä kunnianhimoisesta tavoitteista. Kyllä meillä varmasti on hyvät suhteet tältä osin jatkossakin. Dnešnímu řečníkovi spravodaji Miroslavu Ovskému. Kiitos. Sitten annan vielä puheenvuoron illan viimeiselle puhujalle, esittelijä Oiski. Děkovat všem řečníkům za jejich vystoupení debata. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia osallistumasta keskusteluun. Mitä kuulin keskustelussa ei ollut minulle mitenkään yllätys, vaan Nämä asiat tulevat esille jo valiokunnan keskustelussa. Minä en nyt vastaa yksittäisille puhujille, mutta sanon, että tämä koko lainsäädäntö kärsii, sillä akustiikka ja ääni ovat hyvin teknisiä aiheita. Mm, tässä nousi esille useita kommentteja, jotka ansaitsisivat eh, tai saisivat aikaan hyvin karen fyysikon huulille. Eh, parlamentaarikot eivät ymmärrä, mitä kolmen desibelin lasku tarkoittaa. Moni ajattelee, ettei yksi desibeli lisää ole kovinkaan vaikeaa. Haluan kuitenkin nyt toistaa sen, mitä tässä kuulin oikeistopuolueet uhkaavat äh, autoteollisuutta. Tämä ei pidä paikkaansa. Kukaan jäsen konservatiiveista ei ajattele näin, mutta me silti olemme joutuneet näiden hyökkäysten uhreiksi. Olkaamme järkeviä. Minä haluaisin vielä lopuksi sanoa, että usein Kunnianhimoinen lainsäädäntö saattaa luoda työpaikkoja. Tämä on klisee, jonka kuulin usein, kun työskentelimme hiilidioksidipäästöjen kanssa. Ja komissaari sanoi tämän vielä uudelleen. No, kysyisinpä, kuinka monta työpaikkaa on luotu tämän hiilidioksidipäästön vähentämisten lasen avulla, kun katsotaan autoteollisuutta, niin on nähtävissä, että Euroopassa on yhä vähemmän työpaikkoja. Tämä on nyt ihan halusin tuoda tämän asian teidän selville, mutta ääni on ongelma. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että melusaasteen suhteen pitää tehdä jotain. Asetamme kaikki voimavaramme siihen, että parlamentin kanta on mahdollisimman lähellä komission ja neuvoston kantaa. Kiitos päätämme istunnon ja huomenna ensimmäinen istunto pidetään kello 9-14 ja